Me haluaisimme poistaa tämän esittelijänä. Jos jäsenvaltioiden yhteisrahoitus lisätään tähän ehdotettuun välineeseen, niin silloin koko menettelystä tulee niin hankala ja siihen liittyy niin paljon byrokratiaa, että me sanomme, että ei, selkeä, avoin menettely on oikein, eikä nyt pidä sekoittaa eurooppalaisia varoja ja sitten jäsenvaltioiden talousarvioita. Ja siksi on ehdotettu, että artikla 10 poistetaan. Sitten on muitakin ehdotuksia. Ja olisi hyvä, jos voisitte antaa selkeitä neuvoja siitä, millä tavalla haluatte edetä. Siitä olisi hyvä jatkokeskustelun kannalta. Ja minun kannaltani Haluaisin ottaa esille vain sen, että monet tarkistukset ovat ottaneet mukaan alueelliset ja paikalliset ja kansalliset hallinnon tasot. Mehän laadimme jo tarkistuksen, jossa oli tämä määritelmä, mikä on viranomainen. Näin tehtiin heti alussa. Ja siinä oli mukana jo alue- ja paikallistason hallinto. Varmasti pääsemme helposti kompromissiin eikä pidä nyt sitten lisätä byrokratiaa tämän välineen osalta. Eli kiitokset ja mahdollisimman pian sitten järjestämme varjoesittelijöiden kokouksen, jotta voimme työstää kompromisseja. Mutta haluaisin kuulla komissiolta jotain liittyen tähän artiklan 10. Thank you very much. I... Oikein paljon kiitoksia. Tulkkaus toiminnee taas. Minä ainakin kuulin tulkkauksen. No niin, järjestelmä näyttää toimivan. Kollega Van Nistelrooy, haluatteko sanoa jotain? Kollega on osoittanut juuri tärkeän kohdat, jotta pitää ottaa huomioon. Meidän lähestymistapamme näissä tarkistuksissa On sellainen, että tähän välineeseen ei liity mitään kysymysmerkkejä. Ja tärkeät asiat Konstantin saatti jo esille. Komission täytyy edetä nopeasti. Täytyy vähän miettiä, mitä teemme täällä. Ehkä olemme ihan varhaan liikkeellä, mutta kun meillä on äänestys marraskuussa, niin saammeko sitten neuvottelumandaatin neuvotella neuvoston kanssa, ettei tarvitse mennä täysistuntoon ja että vasta joskus huhtikuussa saataisiin tuloksia. Tätä me mietimme omalta puoleltamme. Jotkut valiokunnat eivät ole ja selkeällä Regin johtavasta roolista, koska me aloitimme niin myöhään. Ja nyt kun olemme aloittaneet vaikka myöhään, niin ei pitäisi menettää enempää aikaa. Ja on hyviä ideoita, kertokaa meille niistä. Me emme halua hukata aikaa. Ymmärrän kyllä, että tarkistuksia tulee ja mä haluan hätiköidäkään. Mutta ehkä me voisimme ottaa jotain hyviä ideoita huomioon omalta puoleltamme. Kiitokset teille. Nyt yleiskeskusteluun kollega Novakov ja kollegat äh, Reintke. Niin anteeksi, kollega Jafutsis voisi saada puheenvuoron ensimmäisenä, koska hän joutuu myöskin kollega Kreilin kanssa poistumaan hiukan aikaisemmin. Ilmeisesti samaan haastatteluun olette menossa. All right, Mr. Kollega Tomasic ens ja sitten kollega Jakucic. Lijepa, ja, doi, ja doista moram ići Kiitoksia. Minun tosiaan täytyy mennä kalatalousvaliokunnan kokoukseen. Ja olen varjoesittelijä, joten haluaisin nyt sanoa oman kantani. Rakenneuudistukset julkisen politiikan alalla ovat haaste, koska me tarvitsemme aikaa ennen kuin näemme tuloksia. Siksi on tärkeää, että saamme tuloksia nopeasti. Jotta päästään artikla 4 tavoitteisiin, meillä pitää olla erityistavoitteita. Esimerkiksi meidän täytyy ottaa huomioon kannustimet ja meidän täytyy tukea kansallisia elimiä, jotta ne pystyvät panemaan täytäntöön uudistuspolitiikkaa. Ja myöskin inhimillisiä resursseja on hallinnoitava tehokkaasti. Tarkistuksissani olen halunnut parantaa tätä institutionaalista kapasiteettia alue- ja paikallistasolla, jotta niistä saadaan enemmän irti. Meidän täytyy ottaa ottaa kaikki hallinnon tasot mukaan. Eli meidän täytyy tukea alue- ja paikallistasoa. Se on tärkeää, kun ajatellaan toimia. jotka liittyvät kilpailukykyyn ja investointeihin, varsinkin kun ajatellaan taloushallintoa. Sitten pitää tehokkaasti hyödyntää EUn varoja. Ja halusin korostaa hyvää hallintoa, avoimuutta, jotta voidaan vahvistaa vastavuoroista luottamusta edunsaajien ja muiden jäsenvaltioiden välillä. Mutta luottamusta ei voida vahvistaa, jos me emme pane näitä uudistuksia kunnolla täytäntöön jäsenvaltioissa kollega Jakutsic, varjoisettelin ominaisuudessa, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, koska minulla on sama sitoumus kuin rouva Grailille, joten en voi osallistua kokoukseen loppuun asti, joten ja puhun lyhyesti. On paateltavaa, että esittelijät ovat vastanneet komission ehdotuksen ja olemme tehneet tarkistuksen, jolla palauttaisimme sen, mikä komission ehdotuksesta on poistettu. Mielestämme tekninen apu, joka hyödyttäisi jäsenvaltioita ja jäsenvaltioita näitä varoja hyödyntävät. Me pitäisi ottaa takaisin ohjelmaan. Tätä kautta voisimme löydä, luoda mielestämme synergiaa. Toivomme, että hyväksytte tarkistuksemme ja palautatte komission alkuperäisen ehdotuksen. Me emme hyväksy tarkistuksia, jossa pyritään poistamaan kaikki. Sen halusimme selkeyttää tässä vaiheessa. Miss Reinke. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Hainke, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset yhteisesittelijöille ja muille näistä kommenteista. Ihan lyhyesti omalta osaltani. Haluaisin palata siihen keskusteluun, jota kävimme muistaakseni ensimmäisen keskustelukierroksen aikana. Ja tämä on erittäin tärkeä asia. Regi-valtuuskunta kävi Kreikassa ja minä Kyllä sain vahvistuksen näkemykselleni. Meidän täytyy välttyä siltä, että asiaa pidetään kohesiopolitiikan hiljaa tapahtuvana vesittämisenä ja regivaliokunnan on selkeän sanakäänteen tässä tekstissä sanottava, että me olemme kyllä luottavaisia sen suhteen, että koheesiopolitiikka ja sen periaatteet nykyisellään, kuten kumppanuusajattelu, kansalaisyhteiskunnan osallisuus, yhteinen hallinnointi, eli etemme pakota paikallistason viranomaisia tekemään jotain tiettyä, vaan että teemme heidän kanssaan yhteistyötä. Eli tätä kumppanuusajattelua vaalitaan. Näinhän tämän pitäisi toimia ja silloin kun puhuimme Kreikassa viranomaisten edustajien kanssa, niin he sanoivat uudemman kerran, että jotta jäsenvaltiot voisivat kohesiorahaston varoja käyttää tehokkaasti hyväkseen, niin siihen tämä järjestelmä kyllä sopii, mutta ei siten, että sitä kautta rakenteellisia uudistuksia pakotetaan tekemään. Eli aivan niin kuin me olemme jo todenneet makrotaloudelliseen ehdollisuuteen liittyen ja keskusteltuamme varjoesittelyiden kesken tätä asiaa, niin todetaan, että tämä rigin linjaus pitää tekstissä näkyä ja sitä kautta voidaan todellakin jäsenvaltiolle antaa mahdollisuuksia toimia. Ei minään rankaisuna tätä pidä nähdä, vaan sellaisena tekijänä, joka antaa mahdollisuudet omiin toimiin. Ja meidän täytyy löytää kultainen keskitie ja mielenkiinnolla nyt jään seuraamaan tulevia keskusteluja keskusteluja, mutta ryhmäni kannalta on tärkeää, että tasapainotila löydetään ja että meillä on regivaliokunnan selkeä viesti mietinnöstä luettavissa, jotta kohesion varoja voidaan mahdollisimman tehokkaasti käyttää hyväksi ja tarjota teknistä apua jäsenvaltioille. Siinä tapauksessa olemme valmiita tukemaan tätä tekstiä, mutta kuten sanottu, tiettyjä muutoksia ehdotukseen täytyy kyllä tehdä. Ja olen kyllä vakuuttunut, että rakentavassa hengessä tällaiseen tasapainotilaan pääsemme. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavan edustaja Mato, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Me keskustelemme nyt tarkistuksista komission ehdotukseen ja haluaisin kertoa, miksi minä ja minun valtuuskuntani olemme ehdottaneet, että tämä ehdotus hylättäisiin. Koskee siis rakenneuudistuksia. Kuten on jo monta kertaa sanonut, niin 143 miljardia euroa kohesiopolitiikkaan, jotta voidaan rahoittaa rakenneuudistuksia erityisillä alueilla. artiklan 5 mukaisesti. Eli mitkä ne ovat? Koulutus, työmarkkinat, sosiaalinen osallistaminen, sosiaalihuolto, kansanterveys Mielestäni meidän täytyisi ottaa huomioon alueelliset ja paikalliset olosuhteet ja haluaisin vielä korostaa, eli vaikka tässä rajoituttaisiin siihen, että vahvistetaan hallinnollista kapasiteettia, niin 2014-2020 siellä on 11,5 miljardia euroa, 6,5 kun kansallinen rahoitusosuus huomioon. Mikä tässä nyt on poliittinen agenda tämän komission ehdotuksen takana? Mehän olemme kuulleet Tomasicilta näitä tietoja. Me keskustelemme hallinnollisesta kapasiteetista ja siitä, mikä ei toimi teknisessä avunannossa. Tehän tiedätte, että omassa maassani ja omalla alueellani on hyödynnetty kohesiopolitiikkaa. Ja meidän pitää vahvistaa näitä toimia ja meidän täytyy vahvistaa näiden varojen käyttöä ja niiden laatua. Mutta ehdotuksessa mennään pidemmälle. Esittelijät ovat analysoineet tarkistuksia ja tarkistus 40 esimerkiksi liittyy siihen, että kumotaan kohta 10, jotta se voitaisiin rahoittaa jäsenvaltioiden maksuosuuksilla. Tämä on aika iso asiaa. Eli komission ehdotuksesta voisi tulla tällainen tapa tehdä rakenneuudistuksia monella alalla. Ja sitten muita tarkistuksia, eli uudistuksilla pitää vahvistaa koulujärjestelmää, tai sitten haluttaisiin poistaa näitä aloja, komission yksilöinyt. jäsenvaltioiden pitäisi toimia tässä alue- ja paikallistason viranomaisten kanssa yhteistyössä. Mutta tämä ei riitä, nämä tarkistukset eivät riitä. Eli kun katsotaan suhdetta, se on aika huolestuttava. Varapuheenjohtaja Dombrovski on puhunut siitä, miten komissio aikoo toimia jossain maissa. Osa varoista on varattu kohesiopolitiikalle ja sillä rahoitetaan rakenneuudistuksia Kreikassa, Ranskassa, Italiassa. Ja miljoonat ihmiset vastustavat näitä. Ja tämä on erittäin huono merkki Euroopalta kansalaisille. Komission ehdotus on pilottihanke. Ja tällä tavalla halutaan sitten toimia vuoden 2020 jälkeen. Ja kohesiopolitiikka tähän on tehty useita tarkistuksia. Eli me ehdotamme, että me torjumme tämän kokonaisuudessaan. Thank you very much. For... Paljon kiitoksia. Kollega Novakov joutui valitettavasti muiden tehtävien takia lähtemään täältä, joten puheenvuoro siirtyy edustaja Polchakille. Olkaa hyvä. Minä puhun lyhyesti. En halua mitenkään juhlistaa täällä kohesiopolitiikkaa pahoittelen jopa sitä, että tämän ohjelman rahoitus tulee Euroopan rakennerahastoista. Ehkäpä tällä hetkellä ei ole muuta vaihtoehtoakaan, mutta pitäisi ainakin tulevaisuudessa harkita sitä, että tämä ohjelma saisi itsenäistä rahoitusta – niin että se ei haittaisi kohesiopolitiikkaa ja sen rakennetta. Siis. Oikein paljon kiitoksia. Onkohan muita kommentteja? Jos ei, niin haluaisin itse lausua muutaman sanan sen, ja koska olen laatinut muutamia tarkistuksia, niin mielestäni minun täytyy lausua jotain. Mitä tähän tukiohjelmaan tulee, niin tarkoituksena on ennen kaikkea antaa mahdollisuuksia kansallisella tasolla tehdä eh, ehdollisuuteen riittyviä eh, rakenteellisia muutoksia. Ja tärkeää tässä yhteydessä on korostaa, että ex ante ehdollisuus on se, mihin jäsenvaltioiden pitäisi sitoutua. Ja eilen jo komission jäsen kertoi meille, että yksi syy siihen, että käyttöaste on niin alhainen, ja että täytäntöön pano rakenteellisten toimintaohjelmien osalta on niin heikko, niin juhtuu juuri näistä ex ante ehdollisuudesta. Jäsenvaltiot eivät kykene toimimaan ehtojen mukaisesti. Tämä tietenkin liittyy läheisesti itse lainsäädäntöön, mutta myöskin siihen, miten jäsenvaltiot kykenevät näitä ehtoja noudattamaan, joten tätä meidän tulisi korostaa. Ja tästäpä syystä Atenan vierailun aikana näimme, minkälaisia hyviä vaikutuksia tällaisilla ohjelmilla voi olla, muun muassa Kreikassa, ja ne todellakin toimivat, niin kuin keskustelujen aikanakin kävi ilmi mutta mielestäni monille muille jäsenvaltioille voisi olla hyödyllistä, jos heille tarjoutuisi mahdollisuus panna täytäntöön ex ante ehdollisuuteen liittyvät toimet. Ja näin tämä ohjelma ja kohesio ohjelma ja ex ante ehdollisuus liittyvät toisiinsa. Mitä tulee taas teknisen tuen käyttöön, olen kollega Grelin kanssa samoilla linjoilla. Minä olen samaa mieltä, tämä on hyödyllistä. Näin tämän Kreikan yhteydessä mielestäni tässä ei ole mitään taka-ajatusta, vain se, että yritetään tukea näitä tarpeellisia uudistuksia kansallisella tasolla, jotta jäsenvaltiot ovat kykeneviä paremmin hyödyntämään rakennerahaston varoja. Mutta se edellyttää tarkennuksia ja esimerkkejä komission puolelta. Tämä olisi paikallaan, sillä minä todellakin puhun näiden mahdollisuuksien puolesta, joita jäsenvaltioilla pitäisi olla, ja korostettakoon uudemman kerran, että me olemme keränneet jo hyvinkin positiivisia kokemuksia aiheeseen liittyen, ja toisaalta jokaisella jäsenvaltiolla on omat toiveensa Kyse ei ole mistään keskitystystä toiminnasta, jonkun keskushallinnon toiveesta, vaan jäsenvaltioiden esittämistä toiveista. toiveista. Olen iloinen, että tästä nyt keskustellaan ja että esittelit ovat valmiita kuuntelemaan meitä ja olisi hienoa, jos komissiokin vielä voisi lausua aiheeseen liittyen jotain. Tässä oma kommenttini ja ehkäpä nyt puheenvuoro voitaisinkin siirtää komission edustajille. Kollegamme Kachi on täällä paikalla. Te ilmeisesti haluatte puhua komission puolesta. Olkaapa hyvä. Thank you for the opportunity. Kiitos, kiitos mahdollisuudesta selittää tämä yhteisrahoituskysymys ja artikla 25. Olen pahoillani väärinkäsityksestä. Selitän asian ja sitten vastaan mielelläni kysymyksiin. Regivaliokunnassa olette tottuneet yhteisrahoitukseen rakennerahastojen yhteydessä. Näin jäsenvaltiot voivat tarjota, tarjota yhteisrahoitusta, mutta meidän ehdotuksessa ei ole mitään mahdollisuutta saman, samassa kontekstissa tarjota yhteisrahoitusta, mutta miksi näin on? Tämä on siksi, että ne varat, jotka tarjotaan tekniseen avustukseen, eivät mene jäsenvaltiolle. Ne menevät teknisen avustuksen tarjoajille. Ei ole siis samanlaista mahdollisuutta jäsenvaltiolle osallistua tässä kontekstissa. Siis yhteenrahoitus tavallisessa merkityksessä ei ole aseteta ohjelmaa. Varat eivät mene suoraan jäsenvaltiolle vaan teknisen avun tarjoajille. Ja tämän kiertämiseksi Kreikan tapauksessa ja Kyproksen tuki tuon yhteydessä oli niin sanottu artikla 25 tässä CPRssä, ja, eli jäsenvaltiot, jotka ovat taloudellisessa sopeuttamisohjelmassa, saivat jos he halusivat, niitä oli pakotettu, mutta ne saivat siirtää varoja omista teknisistä sen avun rahastoista komissiolle, että komissio käyttäisi niitä heidän puolestaan teknisen avustuksen avun ohjelmiin, jonka ne hyväksyivät. Eli mitään pakkoa ei ole Kukaan ei myöskään vaadi jäsenvaltiota rahaa, eikä myöskään teknistä apua vaadita. Esimerkiksi Kreikan tapauksessa 2014 Kreikka antoi 15 miljoonaa takaisin ja Kreikan Task Force hankki teknistä apua Kreikan viranomaisten puolesta. 2016 Kreikan viranomaiset ovat antaneet 30 miljoonaa takaisin jotta heidän puolestaan tehtäisiin sopimuksia teknisen avun saamiseksi, jotta ne saavuttaisivat viestinpylväitä taloudellisessa sopeuttamisohjelmassa. Sama vaihtoehto oli Kyproksellekin tarjolla, kun se oli ohjelmamaa. Eli tässä ehdotuksessa pyrimme siihen, että muut jäsenvaltiot voisivat käyttää tätä vaihtoehtoa. Mitään pakkoa ei ole. Eli jos jäsenvaltiot todella haluavat, niin he voivat antaa rahaa takaisin. Ja varat palaton sen jälkeenkin ovat yhä jäsenvaltion hallinnassa siinä mielessä, että viranomaiset otto, se sopivat asioista jäsenvaltioiden kanssa. Ei mitään pakottamista. Mutta kuten jäsen totesi, tämä mahdollistaa synergian Miksi? Koska esimerkiksi tänä vuonna saatellaan valmistelutoimia. Niitä varten on kolme miljoonaa. Se ei ole paljon jaettuna kaikille jäsenvaltioille. Ja se hyväksytään, meillä on enemmän varoa, varoja. Mutta isoissa projekteissa se jätetään kaikille jäsenvaltioille. Ja on hyödyllistä, jos jäsenvaltiot haluavat apua johonkin tiettyyn projektiin, on hyvä, että niillä on mahdollisuus sanoa meille, että me emme halua käydä läpi tuota koko hallintaprosessia avun saamiseksi. Entäpä jos antaisimme teille rahat ja me teemme sanomukseen heidän puolestaan. Tämä on ainoastaan keino, joka auttaa jäsenvaltioita yhdistämään varoja meidän varoihin – että voimme työskennellä heidän puolestaan ja että tarjoamme teknistä apua, jota jäsenvaltiot haluavat. Ja painostan tätä ehdotuksen puolta. Ehdotuksessa ei ole mitään pakkoa. Voimme toimia vain, jos jäsenvaltio sitä pyynnön. että teillä on mahdollisuus hakea teknistä apua. Mitään pakkoa ei ole hakea teknistä apua aloita jäsenvaltiolla. Selittikö tämä asian selkeästi, jos täällä on mitään kysyttävää? Tästä syystä me haluaisimme tuon artiklan takaisin tekstiin, koska sitä ei ole mitään haittaa. Se vaihtoehto. Ehdotukselle ei mitään pakkoa. Thank you very much. Colleagues, are there any comments? Oikein paljon kiitoksia. Onko kommentoitavaa vai oletteko tyytyväisiä kuulemanne? Edustaja Van Nistelrooy, olkaa hyvä. Thank you very much. If... Kiitoksia. Jos kollegat eivät halua puheenvuoroa, niin voisin sanoa, että saimme juuri tietoja. Eri artiklan 10 poistaminen lähti siitä, että haluttiin rajoittaa tätä uutta välinettä sen omaan tavoitteeseen. Artiklassa 12 on tietoja. Ehkä tämä on väärin käsitys, mutta Eli yhteisrahoitusosuus voi olla 100 prosenttia näistä kustannuksista ilman, että tämä haittaa sitä periaatetta, että voittoa ei luoda. Eli jos jäsenvaltio haluaa tehdä enemmän, niin sitten ne voivat ottaa 20 prosenttia ja maksaa sen sitten tälle agentille, sille joka antaa teknistä tukea. Me ajattelemme toisin päin, ja se on ihan normaali käytäntö. Eli näin me ajattelimme. Selitimme sen myöskin eteenpäin ja sitten sanot että me ajattelutapamme oli mielenkiintoinen, mutta ja sitten teillä on tietoa siitä, kuinka paljon varoja laitetaan uuteen välineeseen ja miten sieltä voi sitten nostaa rahoja niille, jotka tekevät työtä. Se voi olla 100 prosenttia tai 80 prosenttia. Ehkä tässä nyt on sekoitettu nämä tekstit, jotka ovat samalla sivulla. Eli tätä pitää vielä pohtia. Sitten toinen asia. Jos selkeästi sanotaan, että tämä on vapaaehtoista, niin nämä varat, jotka laitetaan syrjään ne koskevat tätä uutta kautta 2014-2020 budjetissa, eli saamme lisää teknistä tukea. Ja nyt kun nämä uudet varat menevät uuteen välineeseen, niin sanotaan, että jäsenvaltiot voivat tehdä enemmän, voivat laittaa niihin enemmän varoja. Ja sitten tässä on yksi asia, josta ECR puhui, eli kumppanuus. Jos jäsenvaltio sanoo, että meillä on rahaa tekniseen apuun, laitetaan se tähän, ja sitten ei ole mitään hyvää konsensusta alueiden välillä ja kaupunkien välillä, niin sitten ehkä joudutaan kriittiseen pisteeseen käytännössääntöihin, eli miten pitää hoitaa näitä hajautettuja julkisviranomaisia. Eli meidän täytyy katsoa kumpaakin artiklaa, katsoa millä tavalla me sitten muotoilemme ne. Ja ehkä sitten voidaan tehdä kompromissi. Tämä koskee myöskin sitä, mitä Krell sanoi. Eli tätä voidaan tarkastella, mutta ei voi olla niin, että tämä teknisen avun määrä otetaan uuteen välineeseen ja sitten alueet sanovat, että ei kun tarvitsemme sitä tähän työhömme, hallinnointiin ja niin edelleen kaikkeen, mitä siellä tehdään. Eli tämä nyt on ainoa asia, jota haluaisin tarkastella varjoesittelijöiden kanssa, ja varmaan sen jälkeen sitten pystymme tekemään kompromissin. Ei tämä ole mikään periaatekysymys, vaan tässä on ihan ymmärtyksestä kyse. Find the solution. Toden totta, varjoesittelijät ja yhteisesittelijät varmaankin voivat löytää ratkaisun. Kyse ei ole niinkään poliittisesta tai periaatteellisesta asiasta, vaan siitä, miten nämä asiat hoidetaan paikallistasolla, eli miten asiat eri jäsenvaltioiden alueen paikallistasolla hoidetaan. Tämä viimeisin kysymykseni liittyy siihen, että miten huomioidaan alue- ja paikallisviranomaisten toiveet tämän rahan käyttö tukipalveluihin ja kun toisaalta rakenneuudistuksia halutaan tehdä keskushallinnon puolelta. Mutta tämä tietenkin tarkoittaa, että kansallisella tasolla täytyy töitä koordinoida oikealla tavalla. En usko, että komissio voisi jollain tavalla pakottaa jäsenvaltioita toimimaan tietyllä tavalla. No ehkä se on mahdollista, en tiedä. Mutta oli miten oli, olen varma, että kunhan varjoesittelijät ja yhteisesittelijät pääsevät saman pöydän ääreen, niin ratkaisukin löytyy ja on hienoa, että tänään saimme aiheeseen liittyen enemmän tietoa. Haluatteko reagoida vielä siihen, mitä kollega Van Nistelrooy totesi? You're right. I mean, for, for us... Olette oikeassa. Meille tämä kysymys läheisyysperiaatteesta. Me emme halutaan puuttua tällä tavalla. Jäsenvaltiossa tehdään päätöksiä, mutta haluaisin korostaa, että kun teemme työtä teknisen avunannon osalta jäsenvaltioissa ja noudatamme näitä säädöksiä, niin me teemme työtä kaikilla tasoilla jäsenvaltioissa, alue- ja paikallistasolla. Eli missä teknistä apua tarvitaan, kun me toimimme näissä kysymyksissä, niin me keskustelemme asianmukaisen tason kanssa siellä, missä teknistä apua tarvitaan. No miten jäsenvaltio sitten tekee omat päätöksensä siitä, miten rakenne rahoja käytetään, niin se päätös ei kuulu meille. Thank you. Kiitos. No niin, keskustelu aiheesta päättyy tältä erää tähän. Kollega Rankelle sen verran, että niin teidän vastustuksenne on selkeä, joten kompromisseja ei voida löytää. Mutta sanoitte, että tämä on laajempi kysymys kuin pelkkä koheisiopolitiikka, ja sen suhteen olemme ehkä eri mieltä. Me sanoimme, että me haluamme tätä laajennettua käyttöä, sillä kyse ei ole vain ainoastaan tästä yleistavoitteista, päätavoitteista, kasvusta ja työllisyydestä, jotka komissio on muotoillut. Kuten 63, 63 artiklaan kertomuksessa todetaan, niin maakohtaiset suositukset liittyvät kohesiopolitiikkaan. On olemassa muitakin, jotka liittyvät muun muassa pankkisektoriin, miten pankkeja johdetaan. Eli kyse on laajemman soveltamisalan välineestä ja siksipä sanoimmekin, että nämä on pidettävä erillään toisistaan. Esittelijät voivat tämän ehkä hyväksyäkin. Toivottavasti tämä ratkaisu löytyy, mutta minä en valitettavasti voi ratkaisun avaimia täällä tarjota. Niin puheenjohtaja, voisiko ihan lyhyesti vastata tähän? Tämähän muistuttaa ihan varjoesittelijöiden kokousta. En tiedä, käykö se nyt päinsä, mutta oli miten oli, te saatte puheenvuoron, koska teihin tässä puheenvuorossa äsken viitattiin. Made very clear. Tarkistuksessa me olemme tehneet ehdotuksia sen suhteen, miten haluamme rajata tätä. Ja esimerkiksi mitä tulee maakohtaisiin suosituksiin, niin olemme ehdottaneet, että meillä olisi olennaisia suosituksia. Ja mielestäni tämä oli valiokunnankin kanta aikaisemmin. Eli meidän pitää olla nyt varovaisia Enkä halua nyt vihjailla, että kukaan tässä salissa pyrkisi johonkin salaisin päämääriin, mutta kriisin aikana nähdään, nähtiin, että tiettyjen poliittisten päätösten vastuusuhteet eivät ole selkeitä. Meidän pitää käyttää näitä tietoja tehokkaasti, kun ajatellaan EUta, komissiota ja meitä, ja myöskin jäsenvaltioita ja alueita. Ja meillä pitää olla selkeyttä sen suhteen, mihin varoja voidaan käyttää ja miksi pidämme sitä tärkeänä ja millä tavalla tällä voidaan tehokkaammin käyttää kohesiovaroja. Ja siksi esitimme tarkistukset ja tästä syystä olemme hiukan epäileväisiä, emmekä ihan noudata sitä linjaa, jota on ehdotettu. Ja tämä on osa myöskin demokraattista keskustelua, eli teemme sitten päätöksen siitä, mihin suuntaan lähdetään – mutta toivon vielä, että löydämme kompromisseja ja että löydämme tämän tasapainon. Thank you very much. We now... Oikein paljon kiitoksia. No, tietänemme nyt tältä pohjalta, että miltä varjoesittelijöiden kokous tulee kulkemaan, tai ainakin melkein. Varjoesittelijä alleryhmästä vielä puuttuu, ja minä täällä puhun sitten heidän puolestaan. No niin, Keskustelu päättyy tähän ja varjoesittelijät sitten ratkaisevat tämän aiheen kohtalosta. Oikein paljon kiitoksia. Nyt pääsemme esityslistalla eteenpäin. Aiheena on politiikka yksikkö B teettävä tutkimus aiheesta käyttöön otettujen Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien arviointi. Vieraanamme ovat täällä kollega Gabriani ja Frassa. Saatte puheenvuoron ja muistutan valiokunnan jäseniä, että regivaliokunta tämän tutkimuksen teetätti. Meillähän on kokemusta aiheeseen liittyen ja nyt onkin mielenkiintoista nähdä, miten uudella kaudella alueellinen yhteistyö on toiminut käytännössä. Olkapa hyvä arvon vieraat. Olen Nikola Brignani ja kollegani Hans Oliverlen kanssa esittelemme tutkimusta Esitelen sen tavoitteet nopeasti. Ja käyn sitten tulosten yksityiskohtia ja suosituksiin seuraavaksi. Aika ilmeinen panos teille. Puhumme aloittavallisesta yhteistyöstä, liikkuvuus ja politiikkaan yhdestä päätavoitteista. Noin 10 miljardia euroa, eli 2,5 prosenttia politiikan budjetista, jolla rahoitetaan yli 100 ohjelmaa. Yleinen ohjelman tavoite on tarjota foorumi yhteisten toimien rauttamiseksi ohjelmissa, joiden sidosryhmät ovat eri maissa. Mitä pyrimme tutkimuksella tekemään? Pyrimme arvioida, miten uuden asetuksen, uuden ETC-asetuksen äh, jotkut säädökset otettiin vastaan – arvioimme ohjelmien kykyä reagoida tähän temaattiseen keskittymiseen, tulosvaatimuksiin ja tarkastelemme myös mahdollista synergiaa muiden politiikkavalinnoiden kanssa. Arvioimme myöskin, miten paljon ohjelmat käyttivät uusia innovatiivisia välineitä, mitä kapasiteettia niillä oli siihen. Puhun tästä myöhemmin ja puhumme, myös, puhumme myöskin asetuksen tarjoamista ma- mahdollisuuksista, jotka olisivat helpottaneet ohjelmien ja edunsaajien elämää. Pari sanaa meteorologiasta. Tutkimus oli pitkältä kirjoituspöytätyötä. Annamme noin puolet ohjelmista, jotka tuolla hyväksyttiin. Kartta ei ole ihan tarpeeksi iso, mutta vihreät alueet ovat niitä, joita analyysi kattoi. Tuolla alueella me arvioimme ohjelma-asiakirjat suoraan. Saadaksemme myöskin kvalitatiivista dataa sidosryhmien havainnoista ja ajattelusta me haastattelemme 13 johtajaa tai yhteisen sihteeristön jäsentä, eli päätulokset strateginen johdonmukaisuus, tulos, suuntautuneisuus, synergia, yksinkertaistaminen ja uudet täytäntöönpanosäännöt. Strateginen johdonmukaisuus, koherenssi. Ohjelmien strategiat yleensä ottaen kehitettiin niin, että mukana oli paljon sidosryhmiä. Se oli ensimmäinen tärkeä tulos Kaikki strategiat, jotka analysoimme, niissä on voimakasta temaattista keskittymistä, ellei olevat artiklan kuusi mukaisia. Ja siinä on rajoitettu määrä teemoja ja investointiprioriteetteja tämän kuvan tai yleiskuvan. Tässä ovat edustavia esimerkkejä. Erityisesti ympäristöteemat, tavoitteet ja erityisesti temaattinen tavoite kuusi on tärkeä, mutta myös ykkönen eli tutkimus- ja kehitystyö. Yli puolet analysoidusta ohjelmista käyttävät näitä teemoja ja tavoitteita. Ja sitten toinen UNE 2014-2020 säätelykeikon tärkeä piirre. Eli voimakas ja vahvistettu tulossuuntautuneisuus. Kaikkien ohjelmien täytyy tällä uudella kaudella antaa näyttää lisäarvosta. Niiden pitää osoittaa, että, että ne kattavat alueiden tarpeita, että niillä on seurantajärjestelmiä, jotka antavat näyttää politiikan tuloksellisuudesta. Nämä pätevät myös ETC-kontekstiin ja analyysimme osoittaa, että Euroopan alueelliset yhteistyöohjelmat kykenevät hyödyntämään ohjelmia, ohjelmat, joita analysoimme, kykenevät kehittämään strategioita, joka perustuu evidenssiin, joka tulee alueelta tilastolliseen, dataan, laadulliseen dataan, ja ne kykenivät luomaan seurantajärjestelmiä, jotka täyttivät äh, asetuksen perusvaatimukset. Mutta haastattelut painottivat myös sitä, että tällaisen lähestymistavan omaksuminen ETCssä on ollut tällainen haaste, koska alueellisella yhteistyöllä on erityisluonteensa. Ohjelmien täytyy perustua aloitteen perustarpeisiin ja kvantitatiiviseen kannatiivista dataa täytyy hyödyntää, mutta monet haastattelut pahoittelivat sitä, että dataa ei ollut tarpeeksi, erityisesti NATS 3 tasolla. Eli tämä olisi tämän rajan kannalta paras taso. Erityisesti kun oltiin yhteistyössä kolmasien maiden kanssa, ei ollut mitään tilastodataa. Tämä oli merkittävä haaste. Ohjelmat kykenivät kehittämään seurantajärjestelmää, jotka tyydyttävät nämä perusvaatimukset – mutta se on vaatii valtavia ponnisteluita ja myöskin konsulttien käyttöä. Ja jossakin tapauksessa myöskin tämä vaatimusta käyttää yhteisiä indikaattoreita. Ja joskus oltiin sitä mieltä, että niiden käyttäminen ei aina oikein kuvannut ohjelman erityispiirteitä. Ajateltiin, että ne sopivat paremmin valtavirtaohjelmiin, kansallisiin ja alueellisiin ohjelmiin, pikemmin kuin tällaisiin alueiden välisiin yhteistyöohjelmiin. Ja synergiat. Kaikki analysoivat ohjelmat kertovat yksityiskertaisesti synergiasta muiden ohjelmien kanssa, erityisesti keskeisesti hallittujen ohjelmien kanssa. Monilla oli Horisontti 2020 Cosmen Erasmus Plusan kanssa synergiaa, mutta mainittiin myös alueellisia ja valtavirtaohjelmia. Ja hyvin harvat ohjelmat mainitsevat muihin kuin EU-strategiaan tai muuhun kuin eurooppalaisiin rahastoihin. Mutta mitä painetaan sitä, että sen lisäksi, että viitattiin mahdolliseen synergiaan, se käytännön tapa, millä synergia toteutuu ohjelman elinkaudella, sitä ei yksityiskohtaisesti selitetä – Tämä saattaa olla ohjelmien täytäntöönpanossa rajoitus. Yksinkertaistaminen Nykyinen kehikko tarjoaa useita keinoja yksinkertaistaa hallinnoijien ja edonsaajien edellä elämää. Tämä oli ainakin tarkoitus. Analyysimme osoittaa, että ainakin puolet ohjelmista, joita analysoimme, ovat muuttaneet hallintorakennettaan kahden ohjelmatekauden välillä. Jossakin vaiheessa ne ovat myöskin hyödyntäneet mahdollisuuksia esimerkiksi yhdistää ää, hallintoviranomaisia tai elimiä. Ja sitten erityiset suhteet hallinnon ja hyödyn saajien välillä. Esimerkiksi elektroninen kommunikaatio, e-kohesio. Sitä käytettiin pitkälti. Ja heillä oli oikein hyödyllistä, että heillä oli käytössä tämä alkuperäinen järjestelmä, joka luotiin. Monet hyödynsivät tätä järjestelmää ja sitten sitä sopeutettiin eri ohjelmien erityispiirteisiin. Ja siinä oli kaikki haastattelut olivat sitä mieltä, että yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot ovat avainkeino vähentää hallinnollisia kustannuksia. Ja meidän analyysimme osoittaa, että tässä vaiheessa monet ETC-ohjelmat hyödyntävät tai vaihtoehtoa. Uudet tännepano välineet, yhteisövetoiset paikka, yhteisövetoinen paikallinen kehittäminen integroituu alueinvestointi, yhteiset toimintasuunnitelmat, rahoitusvälineet ja isot ohjelmat. Nämä ovat uusia piirteitä ja hyvin harvat ohjelmat käyttivät näitä työkaluja hyväkseen. Näitä työkaluja pidetään liian monimutkaisina. Niin, että niitä voitaisiin täytäntöpana eteisen yhteydessä. Sidosryhmät haastat reagoivat, että heistä nämä työkalut ovat soveltuvat paremmin valtavirtaohjelmiin kuin ETC. Ja sitten pari tulosta. Pari avainsuositusta. Ja muutamat sitten suuntautuvat vuoden 22 jälkeen, 2020 jälkeiseen elämään. Jotain suuntaviivoja esimerkiksi olisi hyvä antaa lisää neuvoja esimerkiksi tuosta kustannustekijävaihtoehdoista esimerkiksi, tai olisi hyvä vaihtaa enemmän kokemuksia niistä, koska, ja painotan tätä, nämä ovat yksi keinoista helpottaa hallinnoijan elämää. Ja eivät ainoastaan yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot, vaan siihen liittyvät tekijät, kuten julkiset hankinnat ja valtionapu ottaa huomioon, että tässä vaiheessa meillä ei ole paljonkaan tietoa, miten synergia ja toteutetaan käytännössä. Voisi olla hyvää saada suuntaviivoja tässä, miten voimme vahvistaa synergiaa eri politiikkavälineiden kanssa. Ja kuten sanoin, kun puhuin strategisesta suuntautumisesta, kumppaneiden omistautuminen vaihteli. Ja eh, on hyvä miettiä, miten sidosryhmät osallistuvat eri vaiheissa ohjelmaa. Voisi olla hyvä varmistaa, että sidosryhmät ottavat osaa vaiheessa myös. Ja sitten on kapasiteettiongelmia yksinkertaistettujen vaihtoehtojen hyödyntämisessä. Nämä ovat suosituksia nykyohjelmointikaudelle. Ja sitten seuraavalle kaudelle suosittelemme esimerkiksi sitä, että kun ohjelmilla on vaikeuksia luoda asianmukaisia seurantajärjestelmiä, niin voisi olla mahdollista parantaa indikaattoreita niin, että ne liittyvät läheisemmin ohjelmiin, joita rahoitetaan. Pitäisi myös täyttää näitä aukkoja tilastoissa, tätä alueellisia aukkoja, kerätä tilastodataa silloin, kun sitä ei ole. Ja loppusuositus. Tämä huomioon, että haastateltavat olivat sitä mieltä, että Uudet välineet, rahoitusvälineet, yhteiset toimintasuunnitelmat tuottivat vaikeuksia. Me suosittelemme, että näitä, nämä työkalut olisivat käytössä vaihtoehtoina, vapaa-valintaisina. Nyt vastaamme mielellämme kysymyksiin ja selkeytämme asioita. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Niin, tässä oli siis esitelmän arvon kollegat. Onko kysymyksiä tai kommentteja? Edustaja Buda, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia tästä hyvästä esityksestä. Tästä esityksestä ymmärsin, että samat ongelmat toistuvat, ongelmat, jotka liittyvät yksinkertaistamiseen. Kaikki valittavat yksinkertaistamisesta. Ja haluaisin kysyä, oletteko havainneet konkreettisia toimia, joihin voitaisiin ryhtyä, kun mietitään erinäisiä asetuksia tai muissa tilanteissa, koska hyvien käytänteiden vaihto eli rakenteiden välillä, on yksi mahdollinen ratkaisu. Oletteko havainneet, mitkä ovat suurimpia ongelmia näissä tapauksissa? Kiitos. Hi there. are there... Kiitos. Muita kommentteja, kollega Rope, olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ihan muutama huomio omalta osaltani. Kymmenen vuoden ajan olen ollut mukana rakennerahaston varojen ja kohesio rahaston varojen käytöstä omalla alueellani. Täällä nyt toistetaan yksinkertaistamista. Edellisellä vaalikaudella ja kotimaassanikin tätä on hoettu. Ja mielenkiintoisinta on se, että mitä komissio odottaa saavansa tuloksena tästä työstä. Suurimpana ongelmanahan on se, että kun puhumme 2017-2020 ajanjaksosta, niin meidän täytyy muistaa, että vuodesta 2014-2017 ohjelmakaudella, niin ohjelmia ei ole vielä kokonaisuudessaan pantu täytäntöön. Nyt vasta kerätään ajatuksia, tehdään paperityötä, keskusteluja käydään, ainakin omassa kotimaassani Liettuassa tilanne on tällainen. Kilpailutus alkaa vasta ensi vuonna, jos hyvin käy. Ja vuoden 14-17 ohjelmakauden varoja käytetään vasta vuoden 2017 loppupuolella. Lähdemmekö tätäkin asiaa jossain vaiheessa käsittelemään? Onko normaalia, että viivästys on kolmen vuoden mittainen? Eli puhummeko tässä 2 plus 3 järjestelmästä. Eikö meidän pikemminkin pitäisi lähteä suunnittelemaan uutta kautta jo vuonna 2018, jotta varsinainen työ pääsee alkamaan sitten vuonna 2020 tai 2021, koska muutenhan tässä käy niin, että kahden, kolmen vuoden sisällä pitää käyttää koko ohjelmakauden varat. ohjelmien täytäntöönpano on hankalaa, hintataso nousee samaan työhön liittyen ja siitä pääsee sitten syntymään näitä aukkoja. Ennen ohjelmakautta ja ohjelmakauden aikana ei voida tehdä mitään, koska rahaa ei ole käytettävissä, toimijoilla ei ole toimiksiantoja ja joutuvat siten tarttumaan erilaisiin hankkeisiin, miten niitä nyt sattuu sitten olemaan tarjolla. Eli meidän täytyy jollakin tavalla saada tästä ohjelmasta juoheampi. Yksinkertaistaminen tietenkin on hyvä asia, mutta mitä se käytännössä sitten tuo tullessaan? Johtaako se virheasteen pienenemiseen? Lyhenevätkö täytäntöönpano jaksot? Ehkäpä yksinkertaistamisen kautta henkilöstöresurssien käyttötarve pienenee, byrokratiaa saadaan kitkettyä sekä jäsenvaltiotasolla että unionin toimielimissä. Tätä nykyään käytetään eri rahastovälineitä. Meillä on 5-6 hallinto viras, jotka hoitavat näitä varoja ja he käyttävät aina omia menettelytapasäännöksiä. Eli käytetään eri välineitä, mutta ehdot ja toimintamallit ovat eri rahastoissa erilaiset. Eli yksinkertaistamisen tielle, jos lähdetään, niin meidän pitäisi ikään kuin johdonmukaistaa näitä ehtoja, sillä jotkut rahastot tarjoavat etukäteismaksuja, toiset taas vain maksavat jälkikäteen ikään kuin laskuja vastaan. Eli on kyse eräänlaisesta kompensaatiomekanismista ne, jotka saavat rahoja eri rahastoista, niin eivät ymmärrä tätä. Eli kun tehdään sama työ, niin silti ehdot ovat erilaiset. Asiantuntijoidenhan pitää tietää, millä tavalla eri rahastojen osalta on toimittava. Ja nyt on syntynyt sellainen vaikutelma, että ikään kuin tahallisesti on tällaiseen monimutkaisuuteen ryhdytty. Eli virheastehan kasvaa, kun menettelytavat ovat näin eriävät ja se aiheuttaa ongelmia edunsaajien keskuudessa. Ja minua kiinnostaisi, mitä te olette tästä asiasta mieltä. Thank you. Oikein paljon kiitoksia. Onkohan muita puheenvuoropyyntöjä? Kollega Maletic, olkaa hyvä. Madam President, I would like to thank you. Kiitoksia tästä esityksestä ja tästä tutkimuksesta. kun puhutaan tällaisesta alueellisesta yhteistyöstä ja tarkastelemme sitä edunsaajan ja loppukäyttäjän kannalta, niin tilanne on hyvin monimutkainen. Yhdessä maassa on naapureina jäsenvaltioita ja muita kuin jäsenvaltioita, eri sääntöjä kussakin ohjelmassa, ja kun sovelletaan yhtä ohjelmaa, niin sitten opitaan jotain, ja sitten toisessa ohjelmassa täytyy taas oppia jotain uutta – ja tämä on hyvin hämmentävää. Ja joskus he päättävät, että on parempi olla lähtemättä mukaan, koska he eivät oikein enää tiedä, mitä pitäisi tehdä. Ja kaiken kukkuraksi on sitten näitä uusia täytäntöönpanovälineitä, joita on analysoitu. Ne ovat hyvin hankaloita täytäntöönpanossa ajallaan jäsenvaltioissa, koska on näitä eri sääntöjä, eri hankkeita, Eli kun te analysoitte kaikkea, niin tuliko teillekin sellainen johtopäätös, että ehkä pitäisi olla samantyyppisiä alueellisia hankkeita ja miten asioita voidaan yksinkertaistaa. Suositushan on selkeä, me tarvitsemme uusia suuntaviivoja jotta pystymme panemaan täytäntöön näitä uusia asioita tällä kaudella. Mutta kun on uusia suuntaviivoja, niin sitten edunsaajat saavat satoja sivuja sääntöjä siitä, miten pannaan täytäntöön kaikenlaista. Ei heillä ole aikaa käydä läpi kaikkea tällaista. Eli millä tavalla voidaan todella yksinkertaistaa, koska kyse on hankkeesta, jotain pitää ostaa, panna täytäntöön jotain toimia, jotta saa hankkeet päätökseen. En tiedä, miksi me aina kohtaamme näitä uusia esteitä, mitä tulee lopullisiin edunsaajiin. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Fannisselro, olkaa hyvä. Kiitos informaatiosta. Meillä on yleisluontoisempi kysymys puheenjohtajallekin. Me juuri hyväksymme teidän mietintänne täysistunnassa. ja nyt tulee tutkimus. Ja paljon sisäistä tietoa. Paljon pohdittavaa. Tämä herättää kysymystä aikataulusta, eikö olisi pitänyt odottaa pari kuukautta. Tämä nyt vähän koskee meidän työaikatauluamme. Uh, other questions? Muita kommentteja? Tietenkin vastaan kysymyksenne. No niin, jos muille ei ole mitään sanottavaa, niin lopuksi vastaan teille. Kiitokset tästä alustuksesta komission edustajille. Nyt muutama kommentti kollega Van Nistelrooille ja muille. Toden totta, kyllähän aikataulutus voisi toimia paremmin. Tämä tutkimus voitaisiin ot- ottaa pöydälle ennen kuin lähdemme oma-aloitteista mietintöä laatimaan, mutta sehän voitaisiin tarjota myöskin komissiolta aiemmassa vaiheessa. Muistan, että sen, että meillä syntyi mietinnön laatimisen aikana pientä viivettä, koska odotimme komission tutkimusta ETCstä, Euroopan alueellisesta yhteistyöstä, ja tätä kertomusta ei koskaan saatu. Joten nyt meillä on tämä tutkimus edessämme, ja sehän on hyvä, erittäin hyvä ja on hienoa, että alueellista yhteistyötä käsittelevä kertomus ja tutkimus on nyt tarjolla – ja mielestäni useimmat meidänkin esille ottamamme aiheet, jotka löytyvät mietinnöstä, mainitaan myöskin tässä tutkimuksessa. Mutta valitettavasti joku asiat esitellään negatiivisena tuloksena. Minä panostin näihin uusiin välineisiin, synergiaan, rahoitusvälineisiin – eli näihin uusiin välineisiin. Ne ovat kunnianhimoisia, mutta te nyt toteatte tutkimuksessanne, että vain harvat ohjelmat käyttävät näitä välineitä hyödykseen, eivätkä aiokkaan jatkossa käyttää niitä. Ja syynä on se, että tällaiset äh, rajat ylittävät ohjelmat ovat hankalia, ne ovat erilaisia. Bulgariasta löytyy Kreikan kanssa toteutettava yhteishanke ja Makedonian kanssa epäohjelma. Muitakin esimerkkejä löytyy maan eri kolkista. Eli nämä ohjelmat ovat aivan erilaatuisia ja ohjelmien hallinnointi on hal- hankalaa. Miten voidaan yksinkertaistaa, miten voidaan uusia välineitä käyttää, miten voidaan synergiaa toteuttaa suhteessa muihin ohjelmiin – ja miten voitaisiin luoda kunnianhimoisempia tavoitteita, eli uusien välineiden käyttö, esimerkiksi esirahasto, Eli kyllä olen samaa mieltä kanssanne sen suhteen, että kyse on valmiudesta – ja edunsaajista ovat kykeneviä toimimaan, mutta me emme voi olettaa, että edunsaajat vain yksi kaksi kykenevät tekemään jotain. Meidän täytyy investoida alueellisen yhteistyöhön. Sillä minä uskon, että juuri sitä kautta kohesiopolitiikkaa voidaan parantaa jatkossa, joten meidän on panostettava tekniseen tukeen aiheeseen liittyvää dataa löytyy tutkimuksestanne ja sen mukaan tekninen tuki, sen osuus tai rooli on hyvin, hyvin pieni. Ja kuultuamme nämä täällä esitetyt kommentit, niin voidaan sanoa, että on erittäin tärkeää ymmärtää, että teknisen tuen osuutta on lisättävä. Tämä liittyy tietyltä osin äsken käymämme keskusteluun myöskin siihen. Ja syynä on se, että mehän puhumme myöskin rakenteellisista uudistuksista, jäsenvaltiotasolla kaivatuista uudistuksista, varsinkin rajaseuduilla, ja me tarvitsemme teknistä tukea. Ja jos toimitaan teknisen tuen nykysääntöjen pohjalta, niin menestystä ei varmaankaan voida odottaa. Ja jatkossa meidän tulee paneutua juuri tähän kysymykseen. Ja samalla muistaa, mitä sanottiin tästä tuesta rakenteellisten uudistusten toteuttamisessa. Anteeksi tämä pitkä kommenttini, mutta tämä on minun mietintöni niin sanotusti. Mutta jos haluatte reagoida siihen, mitä täällä kollegat ovat todenneet, niin olkaa hyvä vain. My, my... Ihan lyhyesti nämä kolme kysymystä, jotka liittyvät samantyyppisiin kysymyksiin. Eli miten voidaan yksinkertaistaa, miten voidaan paremmin harmonisoida, miten edunsaajien elämää voidaan helpottaa. Eli olemme analysoineet näitä tietoja, mutta myöskin näitä käsityksiä. Hyvin usein puhutaan näistä viranomaisista ja henkilöistä, joilla on paljon hallintokokemusta. Ensinnäkin harmonisointi. Edunsaajat joutuvat käyttämään erilaisia lähestymistapoja ja vaatimuksia, kun kyse on erilaisista eurooppalaisista hankkeista. Ja minä tietysti voin puhua vain tästä ETCstä. uudella ohjelmointikaudella me pyrimme harmonisoimaan toimintaa eri välineissä, joita käytetään ohjelmien hallinnoinnissa. Ja viittaus sähköiseen valvontajärjestelmään Se on hyvä esimerkki siitä, miten pyrimme lähestymään samalla tavalla kuin viestimme edunsaajien kanssa. Ja sitten yksinkertaistaminen. Se on erittäin tärkeä aihe. Ja hyvin pitkälti ollaan samaa mieltä siitä, että yksi käytännön ratkaisu, joka on jo olemassa artiklassa 67, asetuksessa. Ja sitten artikassa 19 sitä on vielä selitetty. Eli siellä on puhuttu näistä yksinkertaistetuista kustannusvaihtoehdoista. Eli hallinnon ja edunsaajan elämä helpottuu tätä kautta. Ja tällä tavalla saadaan enemmän varmuutta, on vähemmän virheriskejä. Ja tämä on tärkeä löydös tästä tutkimuksesta. Ja tämä on tärkeä lähtökohta, eli kaikki, mitä voidaan tehdä, jotta voidaan helpottaa näiden vaihtoehtojen valitsemista, niin siitä on hyötyä edunsaajille. Tämä oli tämä käsitys. Niin François, oliko sinulla vielä jotain? Oui, je parle un peu en français. Vähän äh, ja ranskaksi. Ei kaikki huonosti mene. Joo. To, virkailijat, jotka jota haastattelimme, olivat sitä mieltä, että tämä teeman keskittäminen toimii hyvin. Ää, sidosryhmät ja käyttäjät ymmärtävät sen hyvin. Sitten kun ohjelmat täytyy toteuttaa ja niitä täytyy seurata, tämä aiheuttaa Jotkut indikaattorit ovat vaikeita luoda, aina ei ole hyviä indikaattoreita – mutta keskittyminen sen suhteen emme ole saaneet erityisen negatiivisia kommentteja päinvastoin. Uudet instrumentit aiheuttavat ongelmia, mutta kun tämä on rajat ylittävä yhteistyötä, niin sillä on erityispiirteensä. On paljon ihmisiä, jotka ottavat osaa keskusteluihin ohjelmoinnissa. Tutkimuksen keskittyy erityisesti ohjelmointiin se on paljon väkeä mukana. Et väline on sinänsä aika integroitu. Et tämä osallistaa paljon ihmisiä, joten uusien välineiden arvo, tuoma arvon lisää on vähän vähemmän ilmeinen näissä tällaisissa integroiduissa ohjelmissa. Me meillä on vähän tällainen vaikutelma, ja me olemme ottaneet tilanteesta valokuvan. Olemme saaneet ottaneet aika monimutkaisen tilanteen, ja ehkä ei pitäisi mennä sen pitemmälle. Minä kannatan, että annettaisiin ohjaavaa informaatiota. Suuntaviivoja on tärkeää antaa hallintaviran omaisille välineitä, jotka auttavat hyvässä hallinnoinnissa. Ja, ja tämä muuttamatta niinkään sääntöjä. Niin, että toimijat saavat työkalut, jotka auttavat heitä hallinnoimaan ohjelmia. Arvio on tämmöistä tärkeää. Olemme arviointivaiheessa, on hyvä arvioida mitä on tehty. Sitten täytyy kol- löytää tietoa alueelle. Ja välineiden välinen synergia sitten totta, että meillä on erilaisia välineitä. Ja Edun saaja, kun hän tekee ehdotuksen niin projektista, niin on erilaisia kanavia, eivätkä hän ymmärrä miksi. Tässä on niin paljon päällekkäisiä kanavia ja on tärkeää, että hallinnoijat niitä kysymyksiä kertovat sitä kentälle. Tässä vaiheessa ei ole mitään taikasauvaa. Ja mä puhun vielä ihan täydestä vaiheesta. Siinä se. Thank you. Thank you very much. Paljon kiitoksia teille. Ja tähän voinkin päättää keskustelun. Vai haluatteko sanoa vielä jotain Niin, onko komission edustaja paikalla? Haluatteko sanoa jotain? Pyydän anteeksi, että en huomannut teitä. Olkaa hyvä. Madam Chair, I would like to thank... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset tästä mielenkiintoista tutkimuksesta, joka tulee kyllä tärkeänä ajankohtana, kun piakkoin lähdetään pohtimaan tulevia toimia. Sanoisin sen verran, että me olemme kyllä yhtä lailla huolissamme näistä tarkistu, te, tutkimuksessa mainituista kysymyksistä siitä, että viivästystä on tapahtunut. Nyt halutaan lähteä hankkeita toteuttamaan, mutta vaarana on se, että monissa tapauksissa varsinainen prosessi ei ole vielä toteutunut ja me patistelemme jäsenvaltiota toimimaan. Kyllä yksinkertaistettuun kustannusten järjestelmää pitäisi käyttää. Tämä on kaiken A ja O. Mielestäni SCOta on enemmänkin käytetty, mutta kaikilla tahoilla sitä ei ole vielä sisäistetty, joten komissio ehdotus omnibus-asetukseen liittyen sisältää myöskin ehdotuksia sen suhteen, miten SCOta voitaisiin laajemmin käyttää, eli että se olisi pakollinen sellaisten hankkeiden osalta, jos ne saavat julkiselta sektorilta alle 100 000 euron tuen. Se on tietenkin erittäin tärkeä raja hankkeille Yleensähän nämä hankkeet ovat hyvin pieniä ja jos ehdotus menee läpi, niin ne kuuluvat soveltamisen alaan. Ja sitten taas tämä harmonisoitu lähestymistapa. Useimpien hankkeiden osalta voidaan sanoa, että yhä enenevässä määrin hankkeissa käytetään samoja täytäntöönpanovälineitä. Ja tästä voisi olla edunsaajille varmaankin hyötyä. Mitä tulee taas synergiavaikutuksiin, niin toivoisimme, että jäsenvaltiot hyödyntävät näitä toimia, joita ohjelmista löytyy, sillä kaikkien ohjelmien yhteydessä piti kertoa täytäntöönpanon mekanismeista, miten voidaan varmistaa kohesio, kohesiopolitiikka välineiden ja muiden välineiden kanssa, mutta me emme ole saaneet vielä siihen liittyen tarkempaa tietoa, eli miten tämä käytännön tasolla on toteutunut. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Nyt voimme päättää keskustelun tästä esityslistan kohdasta. Oikein paljon kiitoksia tästä esittelystä. Kiitokset komissiolle siitä, että osallistuitte tähän keskusteluun. Kiitokset myöskin kollegoille kommenteista. Tämä olikin viimeinen asiakohta esityslistalla. Seuraavana onkin koordinaattoreiden päätösten hyväksyminen. Olette saaneet päätökset käyttöönne. Vastustaako joku päätösluonnosta? ei ilmeisesti vastusta, joten koordinaattoreiden päätökset on täten hyväksytty. Onko sitten muita asioita? Ei, kollega Van Nistelrooy ei ole paikalla, joten muita asioita ei ole. Mutta saanen kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että seuraavat koke- kokoomukset huomenna Koterin kanssa 14.30 alueiden komitean tiloissa ja seuraava regikokous järjestetään 9. marraskuuta kello kolmesta alkaen ja sitten torstaina 10. marraskuuta heti aamusta. Siinäpä omat ilmoitukseni teille. Kiitokset kaikille, kiitokset tulkeille antamastani tuesta. Ja näihin sanoihin päätän tämän päiväisen kokouksemme. Kiitoksia.